Molto bene, grazie. Prossimo punto all'ordine del giorno. Seuraava kohta esityslistalla on meidän lausuntomme neuvostolle tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja minä olen siinä puheenjohtajan ominaisuudessa esittelijänä. Niin kuin tiedätte, 10. marraskuuta toimielimet pääsivät sopimukseen MFFstä, mukaan luettuna tämä asetus. Toimielinten välinen sopimus liittyy budjettiin ja moitteettomaan varainhoitoon ja omiin varoihin. Nekin ovat ohjelmassa. Afkon täytyy ilmaista oma kantansa budjettiaiheeseen ja olemme päättäneet toimia tässä kirjeen muodossa. Määräaika ei mahdollista sitä, että voisimme tehdä tarkistuksia. Olemme sopineet tästä kirjeestä varjoesittelijöiden kanssa ja olemme keskittyneet niihin hyvin tärkeisiin seikkoihin, joita neuvostelussa neuvoston kanssa olemme saaneet aikaiseksi ja korostamme sitä, että parlamentti on sekä sisällön että myös laadun kannalta tässä sopimuksessa, sopimuksen takana. Toimielimet ovat päässeet sopimukseen ja tämä on historiallinen sopimus. Meillä on edessämme talouskriisi, joka aiheutuu COVID-19. Näin ollen kyse on unionin tulevaisuudesta ja sen uskottavuudesta. Niin ikään täytyy osoittaa solidaarisuutta Euroopassa, sellaista Eurooppaa, joka on kansalaisten lähellä ja joka näkyy kaikkialla Euroopassa. Kyse on sadoista tuhansista kuolleista. Meillä on yhteinen julkilausuma toimielinten välillä. Varmistamme 122 artiklan TFEU-sopimuksessa ja sen noudattamisen. Sitten omat varat on aivan perustavanlaatuinen aihe parlamentille. Ensimmäistä kertaa unionilla on se tilanne, että me laskemme liikkeelle yhteisiä joukkovilkakirjoja ja tätä kautta no, sitten elvytysrahastoa pyöritämme. Merkittävää on, että tässä järjestelmässä – ei tarvitse turvautua kansalaisten taskuille ja verorahoihin. Nettivero, finanssitransaktiovero, muovivero ovat sellaisia toimia, jotka aiheuttavat sitten, saavat aikaiseksi sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Ja tätä sopimusta olemme tukeneet. 5. marraskuuta pääsimme siis sopimukseen. Eh, meillä on myös, myös tämä oikeusvaltiomekanismi, kaikki tiedämme, mikä sen tilanne on. Meillä on eh, käynnissä olleet neuvottelut ja me olemme esittäneet parlamenttina tiettyjä vaatimuksia. Ensinnäkin kun kyse on MFFstä, niin meillä on tietyt tehtävät äh, parlamentille ja komissiolle. Sitten äh, tulevaisuuskonferenssilla on totta kai tärkeät tehtävät päätöksenteon kannalta Euroopassa, ennen kaikkea kun kyse on MFFstä. Omat varat ja elpymisrahasto. Tässä Euroopan parlamentilla on keskeinen rooli. Se on ainoa demokraattisesti kansalaisten valitsema toimielin. Me äänestämme äh, budjettilausunnosta 23. päivä ja täysistunnoton aihe tulee sitten joulukuussa. Me toivomme, että Eurooppa voi tarjota selkeitä vastauksia nyt, kun kansalaisilla on näin suuret tarpeet. Kahden minuutin puheenvuoroa jaamme nyt poliittisille ryhmille lyhyitä kannanottoja varten ja kierros alkaa nyt. Luis non è connesso. E allora passiamo a Sandro Gozzi. Sandro Gozzi, Renew-ryhmästä, olkaa hyvä. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Arvostamme sitä työtä, mitä on tehty, erityisesti joitakin asioita, joihin puutuitte ja joista pyysimme teitä käsittelevän, jotka ovat nyt vahvistettuna tässä lausuntoluonnoksessa. Ajattelen esimerkiksi, että on tarve täysin ja nopeasti panna tämä täytäntöön. Me kaikki tiedämme, mikä on neuvottelujen tila oikeusvaltioperiaatteesta ja että pyydetään, että neuvosto kunnioittaa tätä aikataulua omien varojen käyttäenotolle. Ja sitten lopuksi AFKO-valiokunnan näkökulmasta. Tämä on ehkä kaikkein tärkein, nimittäin se työ, joka on tehtävä eh, Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin suhteen sekä eh, mitä tulee päätöksentekoprosessin uudistamiseen, eh, että omiin varoihin, että tarpeeseen käynnistää tämä konferenssi unionin tulevaisuudesta. Me toivomme, että se olisi vielä ennen Saksan puheenjohtajakauden loppua, vaikka aika kuluukin, mutta näin meille sanottiin. Sanottiin, että konferenssin pitäisi alkaa ennen Saksan puheenjohtajakauden loppua, eli ennen vuoden loppua. Ja tällä tavoin budjettivaliokunnalle ja parlamentin kollegoille annamme vahvan viestin siitä, että on tarpeen uudistaa päätöksentekoprosessia omista varoista niin, että saadaan aikaan enem- vielä enemmän tätä finanssipoliittista ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, josta puheenjohtaja puhui puheenvuorossa. Kiitoksia. Danuta Hubner. Ikävä kyllä en pyytänyt teitä käyttämään puheenvuoroa, mutta listallani taisi olla virhe. Danutan vuoro on nyt. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin todeta, että olemme tehneet hyvän päätöksen siinä, että te päätimme tehdä tämän lausunnon ja haluan kiittää puheenjohtajaa, mutta myös kollegoja, jotka ovat näin vankan hyvän tekstin luonnostelemisessa. Kansanpuolueryhmälle on hyvin tärkeää, että AFKO osaltaan antaa lausunnon tähän mietintö, jonka budjettivaliokunta tekee, koska tämä monivuotinen budjetti ei ole sellainen, että siinä olisi kysymys pelkästään varojen käyttämisestä ja käyttämisen prioriteeteista, se on hallinnosta ja muista kysymyksistä, jotka ovat tämän valiokunnan työn ytimessä. On tärkeää, että parlamentin oikeudet budjettiviranomaisena ja myös sen poliittisen, poliittinen valvontatehtävä varmistetaan. Ja paketti varmastikin on edistysaskel valitsevasta tilanteesta – ja ennen kaikkea määräykset, jotka mahdollistavat paremman parlamentaarisen valvonnan toteuttamisen Euroopan tasolla. Ja tämä yhteinen julkilausuma koskee budjettivalvontaa on hyvin tärkeä. Teksti myöskin korostaa sitä, että olemassa oikeudellisesti sitova tiekartta joka johtaa uusien omien varojen käyttöönottamiseen seuraavien seitsemän vuoden aikana. Ja tämä on täysin sen poliittisen takana, johon sopimuksen tahne, johon päästiin 5. marraskuuta oikeusvaltiomekanismista. Me uskomme kansanpuolessa myös siihen, että on hyötyä siitä, että parlamentti on mukana varmistamassa eurooppalaiset intressit. Ja on hyvä, että Afkon kirjallisuudessa viitataan tähän ensimmäisessä kohdassa. Ja haluaisin päättää vielä sanomalla, että se, että on, Euroopan parlamentti on mukana on erittäin suorastaan avaintekijä siinä, että vahvistetaan eurooppalaista legitimiteettiä, lisää eurooppalaista kiinnostusta budjetti kamppailuihin, jotka aika usein esitetään jonkinlaisena nollasomapelinä jäsenvaltioiden välillä. Ja jos puheenjohtaja voisi kenties muistuttaa, että saisin käyttää puheenvuoron muissa mahdollisissa asioissa myöhemmin. Selvä, Danuta. Dominic, olkaa hyvä. riesce a collegarsi. E Ilmeisesti yhteys ei onnistu, joten odotamme hetken. Boselager on seuraavaksi, olkaa hyvä. Can you hear me? Kuuletteko minua? Kyllä. Hyvä. Kiitoksia oikein paljon, puheenjohtaja Tajani ja kollegat. Tämä on tärkeä lausuntokirjeen muodossa, jonka te puheenjohtaja olette laatinut. Ja me olemme voineet sitä tarkastella ja tuemme sitä, mm, kun on kyse näin tärkeästä aiheesta, monivuotisista rahoituskehyksistä. Tässä on tärkeitä asioita, muun muassa tarve luovuttaa, luopua yksimielisyysperiaatteesta päätöksenteossa, sitten kun on kyse monivuotisista budjetista, ja tämä ei voisi olla relevantimpi Kuten tiedätte, kaksi kansallista parlamenttia ovat pysäyttäneet monivuotisten rahoituskehysten hyväksymisen neuvostossa tällä viikolla. Ja, ja tällä tavoin vaarantaneet myöskin elpymissuunnitelman. Joten se, miten me teemme päätöksiä Euroopan unionissa näin tärkeistä aiheista, kuten budjetti tai ulkopolitiikka tai verotus, on erittäin merkittävä kysymys tässä vaiheessa ja myöskin konferenssissa Euroopan tulevaisuudesta. Täytyy selvittää lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, mitkä jäsenvaltiot ovat valmiita tekemään päätöksiä määräenemmistöäänestyksillä ja mitkä jäsenvaltiot eivät. Ja tämä selvitys tapahtuu varsin pian. Mitä nyt sitten tapahtuu? Meillä on erityisvastuu AFKO-valiokunnassa tarjota vaihtoehto, jos tämä veto oikeuden käyttö jatkuu, niin kuin Unkarin ja Puolan hallitukset nyt ovat tehneet. Ja pystyisi katsoa Lissabonin sopimuksen määräyksiä. Älykkäästi tätä meidän pitäisi vaatia, koska neuvosto voi hyväksyä Next Generation EU-asetuksen määrä enemmistöpäätöksellä sopimuksesta 22 artiklan mukaisesti me voimme sanoa, että elpyminen täytyy rahoittaa ja samanaikaisesti voimme tarjota kansallisia takuita, kuten on tehty 11 artiklan suhteen SURE-asetuksessa. Lisäksi, kuten tiedätte, vaikka meidän pitäisikin jatkaa monivuotisia rahoituspuitteita ensi vuodella, voimme silti vielä hyväksyä vuoden 2021 budjetin määräenemmistöllä neuvostossa ja yhteispäätöksellä parlamentin kanssa. Ja määräenemmistöpäätöksellä voimme myös hyväksyä äm, tämän elpymis- ja palautumistukivälineen ja myöskin oikeusvaltiomekanismin, joten me voimme jos emme monivuotisia rahoituskehyksiä pysty hyväksymään eikä niin omavarapäätöstä, meillä on kahden toimielimen käsissä mahdollisuus edetä elpymissuunnitelman suhteen. Puhuja ääni katkesi. Puhuja mikrofoni katkesi. The connection was interrupted, Chair. Uh, and I was just ending. Niin, päätän puheenvuoroni vielä, että jos on tarpeeksi riittävästi poliittista tahtoa. Voimme hyväksyä siis vuoden 2021 budjetin elpymis- ja palautumistukivälineen ja oikeusvaltiomekanismin. Kaiken tämän voi hyväksyä neuvostossa. Tässä kaikki kiitoksia.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 Signor Tajani, è possibile di premere sul bottone speak? Ora si sente? Kuuluuko nyt, kysyy puheenjohtaja. Onko kaikki nyt kunnossa? Kuuletteko minua, kysyy puheenjohtaja. Taitaa olla jotakin yhteydessä vikana. No niin, puheenvuoron saa nyt edustaja Boselager, olkaa hyvä. Yes, since I have some background noise, I'll be... Tässä on hieman taustamelua, puhun nopeasti. Halusin vain sanoa, että minä olen neuvottelut neuvotellut elpymis- ja resilienssivälineestä viimeisen puolen vuoden ajan ja kolmikanta on ollut hyvin intensiivistä. On kuitenkin selvää, että jos omien varojen päätöstä ei hyväksytä, niin koko paketti kaatuu. Yksinkertaisesti sanottuna tilanne on sellainen, että Unkarin ja Puolan hallitukset pitävät nyt kaikkia Euroopan kansalaisia ikään kuin panttivankina, ennen kaikkea heikommassa asemassa olevia, nyt kun tätä päätöstä jumitetaan. Ikävä kyllä kaikku on kovin kova tässä yhteydessä, mutta meidän tulisi pyrkiä pääsemään eteenpäin, pitää parlamentin kannasta kiinni. Me olemme johto, johdonmukaisia, mutta aivan niin kuin Dominik sanoi, kyllä tässä tulisi heijastua myös sen, miten me joudumme tällaiseen kiristystilanteeseen menettelytavan takia – kaikki nyt ymmärtävät sen, että meidän on uudistettava EUta. Meidän on varmistettava se, että EU voi tehdä päätöksiä ja tulevaisuuskonferenssi on oikea foorumi tehdä tällaisia päätöksiä. AFKO varmasti haluaa edistää tätä ajatusta. Nyt meidän ei pidä rajoittua siihen, mitä toimielin neuvotteluissa on päätetty, kun kyse on esimerkiksi Green Trackingista, niin sen kanssa voidaan edetä ja myös sektorikohtaisia ohjelmia voidaan edistää. Kannustaisin kaikkia toimimaan tämän suuntaisesti. Voimme vaatia myös delegoituja säädöksiä. Tämä on parlamentille aivan keskeinen kannanotto. On myös monia muita kysymyksiä, joissa tarvitaan vahvempaa roolia parlamentille. On sellaisia aiheita, kysymyksiä, jotka eivät ole minkälaisia hallinnollisia toimia, vaan tässä tarvitaan parlamentin budjettivallan käyttäjän roolia. Kiitos. Kiitos. Edustaja Sarius Volski, olkaa hyvä. Il signor Sarius Wolski non è connesso. Onorevole Ferreira. Edustaja Ferreira. Neanche lui sembra essere connesso. Sihteeristö sanoi, että hänkään ei ole yhteydessä. No hyvä. Sitten tarkistamme äänivaltaisuuden äänestystä varten yksi ainoa äänestys ja teillä kaikilla on tarvittava äänestyslipuke. Some speakers. Sihteeristö muistuttaa, että on vielä puhujia, jotka eivät ole käyttäneet puheenvuoroa. Huhtasaari esimerkiksi. No And Mr. Schultz. Ja Schultzkin sanoo sihteeristö. Ferreira oli minulla tiedossani Guesta, sanoo puheenjohtaja. We have Mr. Misutsari now from, for ID. ID-ryhmästä huomauttaa sihteeristö. Mutta minun muistinpanoissani sanoo puheenjohtaja, ei ole ketään ideen kohdalla. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja puheenvuorosta. Ö, omasta mielestäni olennaista näissä omissa varoissa on se, että tämä on taas yksi askel kohti sitä liittovaltiokehitystä, koska nämä omat varathan kuitenkin kerätään jäsenvaltioiden alueella tapahtuvasta toiminnasta ja se tietenkin on sitten jäsenvaltioilta pois. Tässä tekstissä mielestäni on sellainen uhka, että tämän tekstin sanamuodoilla pyritään muuttamaan perussopimuksia salakavalasti hivuttamalla ilman mitään varsinaisia päätöksiä. Tarkoitan tällä sitä, että rahoituskehyksestä voitaisiinkin päättää määräenemmistöllä yksi mielisyyden sijaan. Sitä ei tässä kuitenkaan ilmaista suoraan, mutta halu hyväksyä tulevaisuudessa EU-budjetti määräenemmistöllä, niin se olisi pienille valtioille aika lailla <laughs> itsenäisyyden viemistä kokonaan pois, koska jos vaikka Suomi, Hollanti ja Itävalta olisivat vastaan, vastaan EU-budjettia, niin se ei riitä. Mutta sen sijaan Italia voisi yksinään sitten sitten tota, kaataa sen, joten itse kyllä koen, että, että pienet, pienet jäsenvaltiot niin on hyvin tärkeää, että pidämme kiinni niistä sitä yksimielisyysperiaatteesta, koska siihen ne pienet valtiot ovat aikoinaan sitten liittyneet sillä periaatteella, että tietävät, että heillä on tämä veto-oikeus. Kiitos. Allora, eh, l'onorevole... No niin, Sarius Volski on seuraavana vuorossa. Puksan Alpan sijasta. Sí, gracias. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Tämä lausunto, joka on kirjoittana, siitä näistä se olen yhtä mieltä. Ensimmäistä 11 sanasta korostaa sitä, miten tärkeää on toimia kansalaisten etujen mukaisesti eurooppalaisten intressien mukaisesti toiminen merkitsee sitä, että käytetään kaikkia rahoja elvytymisrahasta siitä, että perästään henkiä ja työpaikkoja. Tästä on yhtä mieltä. Tämä merkitsee sitä, että luodaan monivuotinen rahoituskehys, joka on realistinen, joka pyrkii toimimaan niin, että saadaan eurooppalaista lisäarvoa niin, että jälleen elvytetään teollisuutta, eh, pk-yrityksiä, viljelijöitä, kalastajia ja että suojellaan rajoja. On tärkeää että pyritään vähentämään tämän äh, kriisitilanteen taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Mutta se, mitä sen, jäl- sen jälkeen on, on täysin päinvastaista. Tässähän pyritään hyödyntämään tätä pandemiaa niin, että varoitetaan yksittäisiä hankkeita, jotka hyödyttävät monikansallisia yrityksiä. Ja äh, tämä on, äh, puhutaan siitä, että Unkari ja Puola olivat kiristäjiä, mutta ensimmäinen kiristys oli se, että tämän hankkeen taholta kansalliset parlamentit, jotka ovat äänestäneet hallitusten puolesta ja jotka ajattelevat eri tavalla kuin Euroopan instituutiot ajattelevat, eli joko sanotaan, että joko hyväksyvät sen tai ei tipu rahaa. Joten jos oikeusvaltio sekoitetaan tässä tällaisen enemmistön ideologisen valtioon, niin kuitenkaan enemmistön ideologiaa ei voida eh, panna toimeen niin, että eh, vaurioitetaan yhden, kolmen tai neljän eurooppalaisen maan taloutta. Tässä pyritään vähentämään monimielisyyttä. Kysymys ei ole siitä, että noudattaisiin lakeja tai oikeusvaltioperiaatetta. Tämä on kysymys, tässä on kysymys ideologista agendasta. Ja nämä tapahtumat oli sitä, että mahdollisimman pikaisesti tarvitsisi olla päästä rahaa silloin tapahtuvat nämä toimivat. Me espanjalaiset, miten tullaan selittämään espanjalaisen kansalaisille tämä tilanne? Miten he selitetään, että tämä kiristys, on kohdistettu Puolen ja Unkarin, on provosoinut sen, että näitä rahoja ei tule ajoissa, jolloin kansalaiset tarvitsisivat. Tämä kirje, siinä pitäisi ottaa enemmän huomioon kansalaisten intressit, mutta on välttämätöntä pitää kuitenkin jalat maassa. Kiitos puheenjohtaja. Mereville Scholz. Edustaja Scholz. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minä haluan olla hyvin suorasanoinen. Meidän ryhmämme ei ole kovinkaan yhtenäinen tästä asiasta, koska elpymisrahasto ja monivuotinen rahoituskehitys ovat tietenkin tärkeitä asioita, jotka vaikuttavat unionin tulevaisuuteen, mutta haluan myös sanoa, että suuri osa meistä kannattaa tätä lausuntoa ja haluaisin kiittää puheenjohtaja esittelijänä ja haluan kertoa miksi. Ensinnäkin mielestäni on erittäin hyvä, että olemme kirjanneet ylös, että oikeudellisesti sitova tiekartto uusien omien varojen käyttöönotolle on tässä mukana. Se on tärkeä askel, jos katsotaan elpymisrahastoa. Ja sitten asiat, joita meillä on pöydällä myös huippukokouksessa, oikeusvaltiomekanismi, ja se oikeusvaltion tila joissain jäsenvaltioissa voin vain toista, että jos olisimme ryhtyneet seitsemän artiklan menettelyyn paljon aikaisemmin, emme olisi siinä tilanteessa, missä me nyt olemme ja monivuotisen rahoituskehyksen kauden yhdistäminen parlamentin kauteen on otettu tähän mukaan. Se on hyvä ja se on erittäin tärkeä asia ja se sopii, liittyy myös lainsäädäntömenettelyyn. Ja tässä me jotenkin luotamme siihen, että me parlamenttina myös pyydämme, että tämän pitää liittyä myös kansallisten valtioiden realiteettiin ja keskusteluihin kansalaisten kanssa, mutta olisimme toivoneet vähän enemmän, mutta ehkä se sitten taas liittyy enemmän lukuihin ja monivuotisten rahoituskehysten otsakkeisiin olemme hyvällä tiellä ja meidän pitäisi käyttää tämän päivästä äänestystä saadaksemme tämä tulos myös konferenssiin Euroopan unionin tulevaisuudesta, koska siellä meidän pitää keskustella sitä, miten haluamme jatko kehittää omia varoja, mitä se tarkoittaa, mistä rahat tulevat, mihin niitä käytetään, niin että todella me jäsenvaltiot yhdessä välitämme kansalaisten kohtalosta, ei vain kansallisella tasolla, vaan Euroopan unionissa. Kiitoksia. E, Nyt voimme siirtyä äänestämään. Meillä on aikaa vielä tunnin verran kello 18.15 saakka. Yksi ainoa äänestys. Olette saaneet äänestysliput ja tarkistamme päätösvaltaisuuden. Jos haluatte äänestää perinteisellä järjestelmällä, niin sekin onnistuu äänestyslipulla. Teidän täytyy avata appissa, sovelluksessa tämä äänestyslipuke ja sitten luotte siitä PDF-tiedoston ja lähetätte sen virallisesta sähköpostistanne AFKO-valiokunnan Euroopan parlamentin osoitteeseen. Ja perinteisellä menetelmällä teidän tulee tulostaa äänestyslippuukke ja antaa vielä juhlallinen vakuutus. Ja edelleenkin lähetettiin tämän sitten Euroopan parlamentin virallisesta sähköpostiosoitteesta. Ja tässä tarvitaan äänet perille kello 18 mennessä. Ja sihteeristö tämän jälkeen sitten käynnistää äänestyslipukkeiden laskennan ja sihteeristö kertoo teille tulokset sähköpostitse. Olemme aloittaneet hieman myöhässä, joten todellakin äänestys päättyy siis kello 18.15. Hieman saatte lisää aikaa. Ja tarkistamme vielä päätösvaltaisuuden. Bisogna premere il pulsante raise hand. Eh? We have quorum. Dichiaro aperta la votazione. Äänestys alkaa ja se jatkuu aina kello 18.15 saakka. Kiitos. Sitten menemme seuraavaan kohtaan olemme antaneet budjetista vastuuvapauslausunnon viime vuosina, mutta neuvosto ei ole tehnyt yhteistyötä. Ja näin ollen olemme hylänneet yli kymmenen vuoden ajan vastuuvapauden myöntämisen. Edustaja Duhan on ollut AFKO-valiokunnan esittelijänä. Hän on kontvaliokunnan esittelijä siis, ja minä vastaan tästä tässä valiokunnassa. Vuoteen 2019 saakka neuvosto osoitti halua käynnistää neuvottelut, mutta toukokuussa olemme lähettäneet eh, kontvaliokunnan sihteeristöstä kirjeen neuvoston pääsihteeristön ja halusimme käynnistää neuvottelut neuvoston kanssa tästä vastuuvapausmenettelystä, mutta nämä neuvottelut eivät edelleenkään ole käynnistyneet. Ja tämä ei ole kyllä missään muotoa meidän vastuullamme. Tästä on aiheutunut vielä lisäviivästystä koronan takia, vaikkakin olisimme halunneet neuvottelut käynnistää. Olemme olleet halukkaita myös epävirallisempaan menettelyyn. Totta kai avoimuus on tärkeää, mutta tämäkään ei vielä riitä. Kansalaiset, kansalaisilla on oikeus tietää, miten heidän veron, verovarojaan käytetään – Kaikkien virastojen ja toimielinten täytyy antaa Euroopan parlamentille tarvittavat tiedot talousarviosta. Me olemme toimivaltainen vastuuvapausviranomainen. Kaikki viranomaiset ja toimielimet ovat hyväksyneet sen, että parlamentti toimii tämän mukaisesti ja myöntää vastuuvapauden, paitsi neuvosto. Jos neuvottelut eivät käynnisty, eivätkä onnistu, niin sitten meidän täytyy pyytää komissiolta, että se takaa, että parlamentti saa tarvittavat tiedot. Olemme tehneet perussopimusanalyysejä ja komissio ja parlamentti sitten seuraavat tätä vastuuvapaustilannetta ja tilanteen on parannuttava. Minä tarjoaa mahdollisuutta myös konferenssissa keskustella tästä, jotta varmistamme moitteettoman varainhoidon. Annan nyt puheenvuoron eri ryhmille ja haluan kiittää teitä tarkistuksista ja panoksistanne. 16. joulukuuta on tarkistusten määräaika ja sitten äänestämme lausunnosta 28. tammikuuta. Eli lausunto tänään, tarkistusten määräaika 16. joulukuuta. AFKO äänestää sitten tammikuun loppupuolella. Ja nyt varjoesittelijät saavat puheenvuoron. Danuta Hubner ensimmäisenä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Olen täysin vakuuttunut siitä, että huolimatta tämän asian historiasta on jälleen kerran tärkeää, että äh, valiokunta äh, kertoo neuvoston vastuuvapaudesta näkemyksensä. Nyt on kyse vuodesta 2019. Ei ole mikään yllätys, että tämän lausuntoluonnoksen pääviesti on vetomus neuvostolle tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa niin, että pystymme äh, tehdä päätöksen vastuuvapauden myöntämisestä neuvostolla. Neuvoston täytyy osallistua vastuuvapausmenettelyyn hyvällä tahdolla, kuten muutkin toimielevät tekevät. Mm, ja niin ovat vastuussa muille toimielimille. Ja tämä pyyntö on myös perusteltu siinä mielessä, että kaikkien toimielinten on tehtävä yhteistyötä, jotta varmistetaan vastuuvapausmenettelyn joustava toteutuminen niin, että noudatetaan seutsopimuksen vaatimuksia ja sekundaarilainsäädännön vaatimuksia. Valitettavasti neuvosto yhteistyöhaluttomuus tässä vastuuvapausmenettelyssä on johtanut siihen, että vuodesta 2009 parlamentti ei ole myöntänyt neuvoston pääsihteerille vasteenvapautta. On kyllä ikävää, että tämä on kestänyt nyt jo kymmenen vuotta. On myös ikävää, että neuvosto ei ole vastannut Euroopan parlamentin viimeisimpään yritykseen aloittaa neuvotteluja neuvoston kanssa yhteistyöstä tämän vuotuisen vastuuvapausmenettelyn aikana. Haluaisin täysin tukea vetoomusta jatkaa näitä neuvotteluja mahdollisimman pian ja yrittää saada tarpeelliset tiedot suoraan komission kautta, jos on mahdotonta saada neuvosto mukaan. Avoimuus sen suhteen, miten eurooppalaisten veronmaksajien rahoja käytetään, on erittäin tärkeää ja tuen puheenjohtajan ehdotusta, että korostetaan, että neuvoston proaktiivisempi osallistuminen helpottaisi vastuuvapausmenettelyn toteuttamista e, alusta asti. Luis Teresa, olkaa hyvä. Can you hear me? Voitteko kuulla minut? Yes, we can hear you. No, no pides ahora yes, el tren. No pides el tren no, no ahora, pero pido por favor, te voy a hablar. ¿Vale? Es que hace mucho ruido. Okay, thank you very much. Kiitos. Puheenjohtaja. Paralo, eso es, paralo. No puedes ahora con el tren, son solo tres minutos. Son solo tres minutos. Thank you very much. Kiitos kovasti. Olen pahoillani, koska tämä kotona työskentely on sellaista kuin se on. Niin, pyrin nyt löytämään sen kohdan, missä olimme menossa. Niin, kiitokset puheenjohtaja jälleen kerran tehdystä työstä. Olen yhtä mieltä kaikesta, mitä te olette todennut ja myös tietysti myöskin siitä, mitä Danuta Hybner totesi. Olemme kohtaamassa jatkuvia ongelmia vastausten saamisessa neuvostolta ja eh, parlamentin eh, voisi antaa eh, vastuuvapautta tota, neuvostolle budjetin pääluokassa toteutumisesta jo yli kymmenen vuoden ajan. Tämä vaikuttaa siihen, miten instituutiot toimivat ja tämä merkitsee sitä, että vältetään valvontaa budjetin osalta, niin kuin se on myöritelty perustamissopimuksessa, mutta jos me kieltäydymme noudattamasta tätä vaatimusta ja vetoamme siihen, että on, meidän oikeutta, oikeutemme tämä voisi kenties johtaa siihen, että artiklan 265 pohjalta ecut voitaisiin vedota siihen, että ei on tyntynyt laiminlyönti toiminnan osalta. Tämä on perustavanlaatuinen kysymys, joka liittyy EUn perustuslaisiin puitteisiin ja sen historialliseen toimintaan. On mietittävä sitä, miten voitaisiin nämä periaatteet toteuttaa. Tämä voitaisiin saavuttaa, kun täydyttäisiin Lissabonin institutionaalisissa puitteissa käyttää välinettä niin kuin yhteistyöpöytäkirja neuvoston komission ja parlamentin välillä siitä, mikä on välttämätön tieto, joka parlamentti saa, jotta se voisi tehdä päätöksen vastuuvapauden myöntämisestä. Samaan aikaan meidän täytyy pohtia sitä, että ehdottaisimme sellaista merkintää sopimuksen, joka merkitsee sitä, että tämä vastuuvapausmenettely olisi selkeämpi, eli parlamentti saisi selkeästi määritellyn toimivallan silloin, kun on kysymys vastuuvapauden myöntämisestä muille elimille. Tätä voitaisiin ehdottaa, että konferenssi Euroopan tulevaisuudesta olisi mahdollisuus keskustella siitä, että vahvistettaisiin avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta tällaisissa prosesseissa yleisesti ottaen. On totta, että olemme kohtaamassa lukuisia tilanteita, joissa neuvosto ei harjoita lojaalia yhteistyötä muun muassa sellaisissa asioissa, jotka liittyvät suostumusmenettelyyn, kuten esimerkiksi selvityksen saamisen oikeus tai oikeusasiamiehen liittyvät kysymykset. Ja näitä selvästikään ei oteta, näitä neuvosto ei näytä koskaan ottavan huomioon meidän ehdotuksiamme silloin, kun on tällaisia kuulemismenettelyjä, joten konferenssi Euroopan tulevaisuudesta on mahdollisuus pyrkiä saamaan tasapainoa suhteeseen eh, neuvoston kanssa ja vahvistaa parlamentin eh, toimivaltaa siinä mielessä, että se on tasavertainen instituutio neuvoston rinnalla. L'onorevole Görens. Edustaja Görens, olkaa hyvä. Il signor Görens non è connesso. Sihteeristö huomauttaa, että edustaja Görens ei ole linjoilla. on no, se Durand. Eikö Durand ole hänen sijaisenaan? Kysyy puheenjohtaja. Il signor Durand è connesso, non so se vuole prendere la parola. En tiedä, haluaako edustaja Durand käyttää puheenvuoron. Hän ilmeisesti on yhteydessä. Sihteeristö huomauttaa. No, edustaja Duhan haluatteko käyttää puheenvuoron? Görens ei ole linjoilla. Sì, ha chiesto la parola. Prego. Olkaa hyvä, sanoi puheenjohtaja. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. En onnistunut saamaan yhteyttä auki, mutta aivan nopeasti totean, että eh, minua on pyydetty sanomaan viesti, joka ei teitä yllätä. Hän on täysin samaa mieltä teidän analyysinne kanssa ja hän on sanonut sen jo aikaisemmin. Me kaikki olemme samaa mieltä, joten en pidennä turhaa istuntoa. Voin yhtyä näkemykseenne. Minä olen myös kontvaliokunnassa esittelijä ja siellä edustan täysin samaa kantaa. Kontin puheenjohtaja on yrittänyt käynnistää neuvoston kanssa neuvotteluja, mutta ikävä kyllä viime hetkellä tämä perutetti, perutettiin ja minkälaisia mahdollisuuksia keskusteluille ei tarjoutunut. Edustaja Freund. Thanks, chair. Kiitos puheenjohtaja. No, me yleisesti ottaen tuemme tätä linjaa myöskin. Tietenkään tämä ei ole pelkästään mm, parlamentin oikeus valvoa budjettia, vaan myöskin sopimuksen määrittämä velvollisuus. Me tarvitsemme myös mahdollisuudet tehdä tämä. Meidän pitäisi se, että muodollisesti annamme vastuuvapaan ainoastaan komissiolle ja teemme päätöslauselmat kaikista yksittäisistä toimielimistä, on mahdollisuus lähentyä sopimusten henkeä vielä entisestään. En ole kuitenkaan täysin varma, että mekö olisi noudattaneet sopimuksia menneisyydessä, kun en ole vastuuvapautta myöntäneet muuta kuin, että voimme tästä ehkä keskustella konferenssissa Euroopan tulevaisuudesta tai harkita mahdollisia sopimuksen muutoksia. Se on kaikki hienoa, jos sinne asti päästään, mutta toinen asia, jota pitää harkita on, että jos me emme pysty vastuuvapautta myöntämään budjetin tietyille osaille, niin meillä on sitten tulopuolella mahdollisuus painostaa, joten meidän pitää budjettivaliokunnan kollegojen kanssa pohtia sitä, pitäisikö se, että me ole kymmenen vuoteen vastuuvapautta voineet myöntää, vaikuttaa jollain tavalla budjettipuoleen niin, että voisimme painostaa niin, että pystyisimme noudattamaan sopimuksen velvoitteita. Honorevole Annemans. Edustaja Annemans.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 kväting is... Niin, ongelmana tässä oikeastaan on se, että tämähän on vain osa laajempaa ongelmaa. EU on oikeastaan tullut toimintakykynsä rajoille. EUta ajetaan eteenpäin hyvin federalistisessa hengessä ja jonkinlainen koneisto, suorastaan federalistinen koneisto tätä pyrkii ajamaan eteenpäin ja osaset eivät enää sovi yhteen. Parlamenttihan edustaa täällä kansalaisia, tässä kuviossa edustamme kansalaisia, vaikkakaan emme järin lähellä heitä varsinaisesti ole, mutta niin kuin sanottua, tässä on toiminnassa federalistinen koneisto – ryhmät, meidän ryhmämme on ikään kuin oppositioasemassa tässä aiheessa ja toisaalta sitten meillä on taas neuvosto. Neuvoston pit- tai hallitusten, jotka edustava, ovat edustettuina neuvostossa, täytyy kuunnella nimenomaan oppositiota omissa maissaan. Meidän tulisi realistisesti suhtautua tulevaisuuteen ja siihen, miten jatkossa teemme yhteistyötä EU:ssa. Me joudumme tekemään työtämme tässä hyvin federalistisessa ympäristössä ja väistämättä se tuottaa eturistiriitoja. Me tiedämme, mikä tilanne on toimielinten näkökulmasta. Tästä meillä on kuvavia esimerkkejä. Esimerkiksi Tulevaisuuskonferenssissa voitaisiin toki näistä aiheista keskustella ja muistaa hieman realiteetteja. Se, miten me parlamentissa teemme työtä ikään kuin keskitetysti, vaikkakin tässä Puola ja Unkari ovat hieman toisilla linjoilla. Ne yrittävät kaikkensa saadakseen jonkinlaista tasapainoa tähän koneistoon parlamentissa monet kuitenkin ajattelevat, että meillä tulisi olla jonkinlainen ikään kuin supervaltio, yhtenäinen valtio. Sehän on parlamentin vallitseva suuntaus. Meidän täytyisi perehtyä tähän aiheeseen sitten tulevaisuuskonferenssissa käytävissä keskusteluissa. Siellä päästään itse asiaan. Grazie, Freund. Kiitos, edustaja Freund. Signor Presidente, c'è il signor Scholz che ha chiesto la parola. Sihteeristö sanoo, että Scholz on pyytänyt puheenvuoroa. Anche Freund sapeva. Scholz bene. Myös Freund, mutta Scholz siis. Prego, prego, Scholz. Mr. Scholz, please press the speak button. Thank you. riusciamo a collegarci? Anche Freund non è raggiungibile? Eikö Freundin kanssa saada yhteyttä? Kysyy puheenjohtaja. Freund non è più connesso e abbiamo delle probleme con il signor Scholz. Ma c'è il signor Ruiz de Vesa che ha chiesto la parola. Ruiz de Vesa on pyytänyt puheenvuoroa, ilmoittaa sihteeristö. Domenek, onko pojalla kaikki hyvin, kysyy puheenjohtaja. Thank you, Chair. Can you... Kiitos. Puheenjohtaja, voitteko kuulla minua? Hyvä. Voitteko kuulla? Niin. Halusin, jos vain sallitte, en halua nyt liikaa muuttaa tätä työtä, mutta jos meillä hiukan on vielä aikaa, niin haluaisin sanoa jotakin siitä, mitä herra Annemans juuri sanoi. Kaikella kunnioituksella Vera Annemans, eh, hän joka kerta lähestulkoon kertoo meille, että hänen tämä, että kertoo meille, että tämä projekti on kyllä federalistinen eh, salajuoni. Ja olen kuullut tämän niin monta kertaa, että en enää voi olla sanomatta edustaja Annemansille seuraavaa. Miksi federalismi on niin paha asia? Federalismi on ideologia, joka minun tietääkseni ei ole eh, aiheuttanut takaa sota Euroopassa. Minä pitäisin teitä nationalisina siltä pohjalta, mitä te sanotte. Nationalismi ja fasismi on aiheuttanut tällä, tässä maailmassa kaksi sotaa. Sitten meillä on vielä kommunismi Venäjällä ja Itä-Euroopassa, joka on ollut kovinkaan paljon parempaa. Joten miksi federalismi olisi niin paha asia? Se on ehkä tätä eurooppalaista hanketta ajatellen tärkeää, jos se katsotte tämän federalismia, niin ei se minusta kuulosta kovinkaan pahalta. <laughs> Mikä on tämä teidän pakkomielteenne? Ei me ole aiheuttaneet mitään sotaa täällä. Tämä on rauhan hanke ja se on ollut sitä jo 75 vuotta. Bene, se non ci sono altri... Jollei muita puheenvuoropyyntöjä ole, niin päättelemme tätä keskustelua. Danutta Hubner on pyytänyt puheenvuoroa. Danutta, Annemans, no, no facciamo dibattito. Annemans, emme nyt käy niistä tätä keskustelua tämän toisen keskustelun sisällä. Eh? En minä halua mitään keskustelua. Allora, diamo la parola prima Annemans e poi... Ensin Annemans ja sitten Hubner. Brevemente Annemans. Lyhyesti Annemans. Dank u voorzitter. Ik wil gewoon uh, kort aanmelden dat ik mij hier in dit parlement... Kiitoksia haluaisin ihan lyhyesti puhua. Minä en halua, että minua yhdistetään nationalismiin tai fasismiin. Ei, ei, kyllä me voimme käydä periaatekeskustelua, mutta kyse ei ole siitä, että pistetään federalismi ja fasismi vastakkain. Älkää väittäkö, että näin olisi. Niin, me tiedämme, että nämä kannat ovat tietenkin toisenlaisia Nyt Danuta Hubner on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitos, että jaksoit odotella. Ole hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja oikein paljon. Haluaisin vain lyhyesti nostaa esiin erään asian liittyen siihen, että vielä neuvottelemme kumppanuussopimusta yhdistyneen kuningas kanssa, emmekä vielä tässä vaiheessa mm, laisinkaan tiedä, saammeko sen, onnistuuko se ja jos niin milloin, mutta me emme tapaa eh, päivittäin tai viikoittain valiokuntana, niin haluaisin mm, pyytää teiltä puheenjohtaja, että jos tämä hetki tapa tulee, eh, tämä sopimus ehm, kumppanuudesta yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tulee parlamenttiin, haluaisin, että vahvist sitten, että tämä tärkeä osa, toimielimelliset ja hallinnolliset kysymykset, jotka ovat Afken toimialaa, että se tulisi mahdollisimman pian sitten meidän valiokuntamme käsittelyyn. Eli olkaapa tarkkana, älkääkä unohtako, että me olemme vastuussa tärkeästä osasta tätä asiaa. Grazie onorevole Hubner, Kiitos edustaja Hubner. Meillä on ollut tapaaminen puheenjohtajakokouksessa ja siellä todettiin, että Afkolla on tässä vaiheessa tärkeä rooli. Kiitos, että nostitte esille tämän kysymyksen. Valiokunnan seuraava kokous on toinen joulukuuta 9.12. ja 3. joulukuuta kello 13.45, 16.45. Kiitos kaikille ja hyvää illanjatkoa ja mukavaa loppuviikkoa.